Panie i panowie posłowie, przechodzimy do wyjaśnienia głosowań. Arvoisat kollegat, nyt siirrymme äänestysselityksiin. Ensimmäisenä Tainin mietintö aiheesta Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja. Ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Ivanici. Iva Sanici. Iva olkaa hyvä. Puhemies, koska on enemmän näitä oikeusjuttuja, jotka ovat vireillä, tuomioistuimella on liikaa tehtävää. Ja niin kuin on todettu, tarvitaan enemmän tuomareita huolimatta ponnisteluista, joihin tuomioistuin on ryhtynyt. Se ei pysty täyttämään oikeudellista rooliaan kunnolla. Minä äänestin tämän tekstin puolesta, koska se lisää tuomareiden määrää 27-39. Mielestäni tämä on myönteistä. Agenda next speaker is... Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Tanok. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Lasit tippuivat. If I may repeat a cliche, just... No niin. Jos oikeus viivästyy, niin silloin oikeutta ei saa kliseenomaisesti. EUn oikeusjärjestelmän toimimattomuus totta kai ei ole tervetullutta. Ja nyt määr, oikeustapausten määrä ja avanolvien tapausten määrä lisääntyy vuodesta toiseen. Ja kuilu vain syvenee, kun ajatellaan uusia tapauksia, joita tulee. Minä tuin Lissabonin tuke, sopimusta, mutta nyt sitä täytyy vahvistaa sitä kautta, että myös tuomioistuimen toimintaa tehostetaan, koska tapauksia on entistä enemmän. Kun ajatellaan suuressa kokoonpanossa kokoontuvia tuomareita. Siellä puheenjohtaja, presidentti on totta kai johdossa ja sitten jokaisella kamarilla on kovasti tehtävää. Minä kannatan sitä, että virtaviivaistetaan päätöksentekoa EU-ssa niin, että kansalaiset saavat parempaa vastinetta rahalle. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Hänän, olkaa hyvä. Deputy Speaker. Kiitoksia varapuhemies. 1700-luvulla tehtiin sellainen huomio, että se, jolla on lopullinen valta tulkita lakia, häntä voitaisiin pitää jopa laintekijänä, eikä sitä, joka ensimmäisen kerran lain laati. Oikeudellinen toiminta on ongelma, sisäisesti liittyvä ongelma kaikkien järjestelmään jossa viimeinen tulkinnan oikeus on tuomioistuimella, mutta tätä ongelmaa on suuresti eh, eh, pahennettu EU-ssa kahdella ilmiöllä. Ensinnäkin se seikka, että ei ole minkäänlaista vaatimusta, että tuomarit päivääkään pystyvät käyttämään omassa kotimaassaan. Ainoa riittää, että on oikeusopin tutkinto. Monet ovat poliitikkoja liittovaltion puolta ja toiseksi tällainen federalistinen agenda liittyy myös työn kuvaukseen. Ja tämä on ongelma, joka liittyy mihin tahansa uudelleen neuvotteluun on asioita, jotka ovat todellakin hallitusten välisiä. Niitä sitten tulkitaan kuitenkin uudestaan, niin kuin sisämarkkinakysymyksiä esimerkiksi tuomarit näin ovat myöntäneetkin. Tuomioistuimen pitäisi pitää kiinni siitä, että se tulkitsee mitä laki sanoo, eikä tulkita mitä sen pitäisi heidän mielestään sanoa. To another point of the agenda, there is the... Sitten siirrymme Aleksandra Tainin mietintöön aiheesta Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen määräaikaiset tuomarit. Ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Sanici. Grazie, signor Presidente. Il Tribunale della... Kiitos, puhemies. Euroopan unionin virkamiestuomioistuin koostuu seitsemästä tuomarista, mutta jos yksi tuomari on sairaana, niin silloin toiminta vaarantuu. Tai jos hän ei ole virassaan huomattavana ajan jaksona, niin toiminta vaarantuu. On tehty tuomioistuimen taholta ehdotus siitä, että tilapäisiä määräaikaisia tuomareita voitaisiin tarpeen mukaan nimittää. Minusta tämä on järkevä ratkaisuehdotus käytännön ongelmaan. Sen takia äänestinkin tämän puolesta. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ja uudemman kerran edustaja Tanok. For, uh, regarding the... Niin puhemies, niin kuin aikaisemmin sanoin tuomioistuimesta, olen tyytyväinen tästä järkevästä ajatuksesta. Mu- muutetaan tätä järjestelmää, että tämä järjestelmä sopii paremmin yhä suurempaan juttumäärään laajenevassa EU-ssa Lissabonin jälkeen. On todellakin järkyttävä itse asiassa. Tällä hetkellä ei ole mitään menettelytapoja vie, vie, korvata henkilöitä, jos ovat sairastuneet. Miksi tätä ei otettu alkuperäiseen ohjesäätöön alun perin? Minä puolsin sitä, että on tällainen erillinen taho, mutta haluaisin toistaa ECRn kannan. Meillä täytyy olla enemmän erikoistuomioistuimia, niin kuin tois, jotka, joilla on asiantuntevuutta tietyillä juridisilla alueilla, kuten tekijänoikeuslakikysymykset, mutta meidän pitää olla kaikki varovaisia, niin kuin herra Hannessonin oikeudesta aktivismista tuomarit tässä pyrkivät korvaamaan poliitikkoja, jotka on kuitenkin valittu tehtävänsä. Paljon kiitoksia ja nyt siirrymme esityslistalla eteenpäin. Seuraavana Jörn Färmin mietintö aiheesta rahoitustuki Euroopan laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen alalla. Edustaja Semke, olkaa hyvä. Onko edustaja Semke paikalla? At the plenary, so um, the floor goes to... Ei ole. Siinä tapauksessa edustaja Zaniki saa puheenvuoron arvoisa puhemies. Sisämarkkinat eivät voi täyttää potentiaaliaan toteuttaa, jos infrastruktuuri ei ole moderni. Olemme hiljan päässeet sopimukseen rahoitusosuuksista. Tämän kautta on mahdollista edistää infrastruktuurin kehittämistä liikenteen, energiaverkkojen ja tietotekniikan alalla. Minä tuin tätä hanketta, koska kun luomme uutta infrastruktuuria, niin se edesauttaa talouden elvyttämisessä. Paljon kiitoksia seuraavana edustaja Pietikäinen

Thank you very much. minä äänestin tämän puolesta. Tietenkin täytyy pohtia, että tarvitaanko Euroopan tasolla kymmenen vuoden kasvusuunnitelmaa, kun olemme haivanneet, että Lissabonin agenda on epäonnistunut. Minä en usko, että tällainen joukohankkevelkakirjoihin perustuva projekti toteutuisi, mutta Minun mielestäni pilottihankkeen arviointi on erittäin tärkeää. ECR on sanonut tämän ihan selveen sadakääntein. Minä tiedän, että tämän tyyppisiä investointihankkeita ei etelässä tarvita. He tarvitsevat joustavia työmarkkinoita. Kyse on ehkä tarjontapuolesta. Euroopassa ja EU:ssa sekä alue- ja paikallistasolla yritetään byrokratiaa leikata, mutta pitkällä aikavälillä näin voitaisiin päästä hyvinvointiin, joka ei tällä hetkellä näytä olevan mahdollisuus, kun tilanne on mikä on. Kun tämä saattaa johtaa hyvin tuloksiin, niin kyllä sitä kannattaa nyt kokeilla, jotta voidaan päättää, onko järkeä myöhemmässä vaiheessa jatkaa tällä valitulla tiellä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavana edustaja Jaar. Ja, vielen danke. Kiitoksia herra puhemies. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta, mutta saan tästä huolimatta sanoa jotain joukko velkakirjoista. Nämä projektibondit tarjoavat mahdollisuuden rahoittaa projekteja myöskin yksityisen sektorin kautta, mutta kyse ei ole mistään loputtomasta rahatulvasta. Eli tämä tarkoittaa sitä, että projektit täytyy, niiden pitäisi olla taloudellisesti järkeviä ja muutenkin toimintakykyisiä. Ja meidän täytyy oppia menneisyydestä. Kyse ei ole vain ainoastaan teiden ja hotellien rakentamisesta. Testi ja kokeiluvaihe on erittäin tärkeä, sillä kansalaisille pitäisi luvata vain, mistä pystymme myöskin pitämään kiinni. Sillä minä tiedän, että lupauksia ja epärealistisia näkemyksiä liittyy näihin hankevelkakirjoihin, joten meidän pitäisi edetä ihan maalaisjärkeä käyttäen ja realiteetteja seuraten. Kiitoksia seuraavan edustaja Kelly. Eh, Puhemies, minä mielelläni tuin tätä mietintöä ja oli aivan selvää, että suurin osa parlamentista kannatti mietintöä. 579 puolesta, 32 vastaan ja 9 äänesti tyhjää, eli tulos oli hyvin selvä. Me pyrimme mahdollisimman läheiseen yhteistyöhön ja yhteyksiin kautta Euroopan unionin. Erityisesti tämä koskee saaria ja omaa maatani. Kun ajattelemme energiaa, niin onneksi meillä on yhteydet lähinaapureihin, yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja totta kai myös muille alueille. Myös kun ajattelemme liikennettä, niin yhdistyneessä kuningaskunnassa on Eurostarin kautta hyvät yhteydet Irlannin ja yhdistyneen kuningaskunnan väliset suhteet eivät koskaan ole olleet näin hyvällä tolalla.

käyttää rahaa, jotta pääsisimme ongelmista eteenpäin. Liiallista kulutusta ilman pohdintaa siitä, miksi me olemme tässä jamassa. Tukia, se on osa ongelmaa eikä mikään ratkaisu. Ei tämä ole suosittua kuultavaa tietenkään. Mutta kun hyökätään brittikonservatiiveja vastaan, niin Svoboda, Roso edellisenä päivänä teki samoin parlamentin ilmapiiriä kenties voidaan ymmärtää psykologisesti parhaalla tavalla – kollega Chanok kenties voisi selittää tätä jonkinlaisena äh, projektiona psykologisesti. Kukaan ei voi äh, sanoa, että, että tämähän ennustettiin ja kuka tässä olikaan oikeassa – kun tehdään oikeita analyysejä, niin kyllä niitä ihmisiä pitäisi sitten kuunnella seuraavalla kerralla, jotta sama virhe ei toistuisi. Me olemme tässä jamassa, koska olemme lainanneet ja kuluttaneet liikaa. Emme me pääse tästä eteenpäin kuluttamalla ja lainaamalla vielä enemmän. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Näin kuulimme viimeisen puheen tähän aiheeseen liittyen. Nyt siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Aiheena on

äänestin tämän yhteisen päätöslauselman puolesta siksi että katson tilanteessa olevan erittäin suuria yleisinhimillistä kärsimystä ja myös tragedioita joissa euroopan unionin ja euroopan parlamentin on selvästi otettava kantaa sellaisen politiikan puolesta jossa tarpeeton ylimitoitettu väkivallan käyttö loppuu ja jossa myös ihmisoikeuksia ja kansalaisten turvallisuutta voidaan lähi idässä paremmin taata. kiitoksia. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Angelilli. Kiitos puhemies. Muutokset koko arabimaailmassa tekevät entistäkin kiireellisemmäksi sen, että saamme edistystä rauhanprosessissa. Meidän täytyy huomioida näiden alueiden asukkaiden toiveet ja haaveet. Tämä on keskeistä vakauden, vaurauden ja rauhan kannalta. Hiljan tapahtuneet rakettiiskut Gaasassa ja se, että on rakennettu siirtokuntia Itä-Jerusalemin asunto, myöntämiskysymykset ja se, että palestinalaiset naiset ja lapset kärsivät tästä tilanteesta, ja se, mitä tapahtuu länsirannalla, kaikki tämä vie pohjaa kahden valtion ratkaisulta. Euroopan unionille tämän ratkaisun löytyminen on kuitenkin keskeisen tärkeää ja sen takia täytyy pyrkiä luomaan luottamusta eikä ryhtymään sellaisiin toimiin, jotka vievät uskottavuutta hankkeelta. Kiitoksia seuraavan edustaja Murphy. Thank you, President. Uh, the brutal... Kiitoksia, herra puhemies. Brutaali politiikka ja ihmisoikeusrikkomukset Länsirannassa Itä-Jerusalemissa ovat omiaan ehkäisemään todellista itsehallintoa. Meidän täytyy pystyä Israelissa välttämään sellaista tilannetta, jossa ihmisiä vain seurataan 2300 beduinia, yksi pienimmistä, yksi suurimmista yhteiskunnista on karkotettu omilta asuinalueilta. Ja me tiedämme myöskin sen, että monet lapset eivät pääse käymään koulua ja ihmiset eivät voi myöskään viljellä omia maitaan. Me emme voi suvaita tällaista. Meidän täytyy saada yhteisin voimin ratkaistua tämä aluetta kohtaava sortamisen politiikka. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavan edustaja Tanok. Rauhanneuvottelujen kriittinen kohta on kysellä ja on mahdotonta, että parlamentti pyrkisi viemään pohjaa Euroopan unionin yleisiltä toimilta nyt tavoitteena pitäisi olla pyrkimään elinkelpoiseen kahden valtion ratkaisuun niin, että rauha ja turvallisuus taataan ja palestinalaisikin olisi mahdollisuus vaurauteen. Kun otetaan kantaa voimakkaasti toisen osapuolen puolesta, niin pitäisi pikemminkin pyrkiä tasapainoon ja neuvotteluihin osapuolten välillä. Toivottavasti jatkuvat pian. ECR ei allekirjoittanut päätöslauselmaa, jossa oikeastaan kyseenalaistetaan Israelin legitimiteetti. Me kaikki toivomme kahden valtion ratkaisua, mutta nämä ongelmat ovat hyvin monimutkaisia. Molemmilta osapuolilta vaaditaan myönnytyksiä, jotta päästään oikeudenmukaiseen kestävään rauhanratkaisuun. Paljon kiitoksia. Ja seuraavana edustaja Takkula. Arvoisa puhemies, joudun äänestämään tätä päätöslauselmaa vastaan koska valitettavasti tämä päätöslauselma itä jerusalemista ja länsirannasta oli hyvin yksipuolinen. aivan niin kuin tässä puheenvuorossa on jo tullut esille tässä kyseenalaistettiin israelin legitimiteetti. meidän pitää euroopan unionissa muistaa meidän arvomme. me olemme demokratian ihmisoikeuksien ja mielipiteenvapauden puolesta ja toivon että me haluamme rakentaa myös lähi itään pysyvää rauhaa. Ja tässä suhteessa oli rohkaisevaa nähdä että kansanpuolue ehdotti

paneutuneet alueen historiaan ja faktoihin, niin tietävät, että ei ole helppoa sanoa, että kuka on paha ja kuka on hyvä. Niin kuin usein sanotaan, jostain sieltä välimaastosta se totuus löytyy. Ja kun katson tätä ehdotusta, niin minun mielestäni se on liian yksipuolinen. Mielestäni sieltä puuttuvat Israelin puolen oikeutetut vaatimukset ja kuten sanottu, hyvän ja pahan erottaminen on aika vaikeaa. Minä olisin toivonut Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitystä, joka hakee tällaista laajapohjaista tasapainoa. Näin olisin voinut myöskin äänestää tämän tekstin puolesta. Kiitoksia. Tämä oli viimeinen puheenvuoro aiheeseen liittyen. Nyt keskeytämme istuntomme. Jatkamme kello 15.00.